Good afternoon, ladies and gentlemen. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Avaan iltapäivän regivaliokunnan istu- kokouksen. Ja me aloitamme iltapäivän kokouksen äänestyksillä. Ensimmäinen mietintö, josta me äänestämme, on EUn vähemmän kehittyneet alueet. Äh, Giuffrida on meidän äh, esittelijämme. Haluatteko sanoa jotain? Ei, kiitos siitä. Olemme, meillä on kaksi lausuntoa, yksi agrivaliokunnalta ja yksi kalastusvaliokunnalta. Ja äänestä esityksen aikana mainitsin sitten jotain tästä kalastusvaliokunnan lausunnosta. Mikäli tässä ei ole sen kummempaa, niin voimme lähteä suoraan äänestämään. Aloitamme tarkistuksesta kaksi puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Viisi puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kuusi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus seitsemän ja suullinen tarkistus. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Eli seitsemän suullisella tarkistuksella puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi A. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten 12 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 14 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi B puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 20 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 21 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 22 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistamme. Tarkistamme siis koneellisesti. Tarkistus 22. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Eikö teidän koneenne toimi? No se on hylätty, oli mikä oli. Hylätty. 23. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 27. Suullinen tarkistus mukana. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Eli sen kanssa. 27 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi C. Puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 30 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi D puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 36 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 37 on identtinen 39 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi E puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 43 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 44 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 45 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri E puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri G puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 3a, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 4, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 5, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 5a, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 6, puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi seitsemän a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi seitsemän b puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi seitsemän c puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 99 puolesta vastaan, tyhjää, oletettavasti hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kymmenen puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 113 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 114, 115, 114 raukeaa. 115 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 11a puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 121 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 123 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 128. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 129. Raukeaa. Kompromissi 13. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 13a. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 13b. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 14. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 143. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Agri 16 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme. Agri 16 koneellinen tarkistus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 149. Ja suullinen tarkistus, vastustaako joku sitä? Ei. 149 ja suullinen tarkistus mukana puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 154 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 16, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 17, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 18, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 18a, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Näette äänestyslistastanne, että me emme äänestä kalastusvaliokunnan tarkistuksista, koska kalastusvaliokunnan koko lausunto liitetään meidän mietintöömme. Eli nyt siirrymme sitten loppuäänestykseen. Loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja onnittelut esittelijälle. Laus, mietintö on hyväksytty. Our next. Seuraava äänestyksemme koskee Angela Vallinan mietintöä koskien Euroopan unionin alueiden ja kaupunkien roolia Pariisin ilmastosopimuksen toimeen. Haluaisiko esittelijä Vallina sanoa jotakin? Is there? No, no. Okay. So we go ei, eli me menemme suoraan äänestyksiin. Aloitamme tarkistuksesta yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistakaamme tämä, jotta näkisimme kuinka tämä on. Eli äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä on hyväksytty. Seuraavaksi kaksi menemme tarkastuksen numero 6 osa 2. Eli nyt toisesta osasta tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Menemme nyt tarkistukseen 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistakamme tämä vielä. 35. Tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja tämä on hyväksytty. Puheenjohtaja korjaa, tämä olikin hylätty, pahoittelen. Tämä on hylätty. Tarkistus 36. Äänestämme nyt tarkistuksesta 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Haluatteko tarkistaa tämä vielä? Tarkistamme 36. Tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. hoittelen 37 tarkistus. 38 puheenjohtaja korjaa. 38 puolesta vastaan tyhjää. Voisinko pyytää, että äänestää sitten uudelleen vielä puolesta vastaan tyhjää. Tämä olikin uskoakseni hyväksytty, mutta te haluatte tarkistaa, joten tarkistamme 38. Tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyi ja tämä oli hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 45. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta 56 raukesikin ja 57 raukeaa, että menemme seuraavan kompromissiin. Niin, pahoittelen 57. Meidän täytyykin äänestää tarkastuksesta 57 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 66 puolesta vastaan 65 ja 66. Kommentti salista ilman mikrofonia. Näitä eivät tarkistukset kattaneet. So you're right, Mrs. Krell. Olette aivan oikeassa, edustaja Krell. Minun listassani olikin virhe. Te olette oikeassa. In the compromise. Kommentti ilman mikrofonia. Okay, so I'm, I'm sorry, it, it is... Pahoittelen, tämä nyt on melkoista tänään äänestysten kanssa. Pahoittelen, meidän täytyy palata tarkistukseen 65. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää. Uskoakseni tämä on hyväksytty. Tarkistakaamme 67. Ne äänestämme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä oli hylätty. Tarkistus 68 raukeaa. Mutta kun meidän täytyy äänestää sitä, kun 67 hylättiin, niin puolesta vastaan hyväksytty. 69 raukeaa. 68 69 raukeaa. 70 raukeaa myös. Ei raukeakaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14. Haluatteko tarkistaa tuon tarkistuksen 70? 70 äänestämme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se raukeaa. It falls. We go now to compromise 14. Siirrymme nyt kompromissiin 14. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 74. 74 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistakaa tämäkin 76, siis tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä oli hyväksytty. menemme kompromissiin 15. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 90 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Haluatko tarkistaa tämän? Tarkistus 90 tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä on hyväksytty. Pahoittelen. Olenkin väärässä. Tarkistus 91, raukeus 90 on hyväksytty. Menemme 92. 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan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 117 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 118 puolesta vastaan tyhjää. Uskoakseni tämä oli hylätty. Haluatteko tarjaa puolesta vastaan tyhjää? Hyväksytty. Äänestämme mietinnöstä näin muutettuna. Koneellinen äänestys alkaa nyt. Tuna. Koneellinen äänestys alkaa nyt. Äänestys päättyy. Mietintö on hyväksytty. Onnittelut esittelijälle te voitte muistaa tämän äänestyksen näiden hämmennysten vuoksi. Nyt siirrymme eteenpäin. Lausunto Euroopan talouden ohjausjakson koordinoinnista. Vuotuinen kasvu, katsastus, katsaus 2018. Esittelenä olen minä itse ja menemmekin suoraan äänestykseen. Kompromissi numero yksi. Puolesta, vastaan, tyhjää, Hyväksytty. Kompromissi. Tarkistus seitsemän. Puolesta. Vastaan. Minulla on väärä äänestyslista. Emme äänestä tarkistusta seitsemän, me suoraan kompromissiin kaksi.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 5, nyt loppuäänestys, anteeksi, 55, 55 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja nyt loppuäänestys, äänestys alkaa koneäänestyksellä. Äänestys päättyy ja lausunto on hyväksytty. Kiitos. Ja viimeinen lausunto tänään on lausunto vastuvapaudesta koskien EUn yleistä talousarviota vuosi 2016, kohta kolme, komissio ja toimipanevat virastot. Minä olen esittelijä. Menemme suoraan äänestykseen. Aloitamme. Onko tässä? Siis, aloitamme Okay. All right. We go now. Aloitamme kompromissi yksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus, tarkistus 21. Tarkistus 21 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 25, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 7, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 32, puolesta, vast, 32 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 33 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 34 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kahdeksan. Puolesta, vastaan, tyhjää, Hyväksytty. Ja nyt loppuäänestys koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys on päättynyt ja asiakirja on hyväksytty. Kiitoksia ja kiitos kärsivällisyydestänne tänään äänestyksissä. Nyt päätämme äänestykset ja siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Today. Tänään meillä on keskustelu Thank you very much. Iljana Ivanovan kanssa, joka on Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen. Keskustelemme tilintarkastustuomioistuimen työstä kohesiopolitiikan alalla. Olette tavanneet Rova Ivanovan aiemminkin, hän on käynyt aiemminkin valikunnassa ja meillä oli ilo keskustella hänen kanssaan. Ja tänään, niin kuin aina, annan aluksi puheenvuoron Rova Ivanovalle alkuesittelyä varten – ja sen jälkeen annan puheenvuoron jäsenille aloittain koordinaattoreista. On syytä muistaa, meillä on aikaa kello 17 tähän kohtaan. Kiitos äh, puheenjohtajana. On ilo olla täällä regivaliokunnassa ja kiitokset tästä kutsusta. Me olemme puhuneet tästä jo viime vuodesta istu tuimen työstä hyvin tärkeä osa menee kohesiopolitiikkaan, ei ainoastaan vuosikertomukseen, vaan myös äh, äh, näihin äh, toimintakertomuksiin. Asioita on nyt todella paljon ja yritin kerätä tähän nyt kateuttaminen, mitä tulee kohesiopolitiikkaan. En tiedä, toimivatko nämä tämä äh, kalvojen näyttäminen. Mutta tästä äh, kuvasta te näet äh, pienenemistä näissä virhemäärissä. Kymmenen vuotta sitten tämä oli kaksi numeroinen luku. Ja meillä oli jopa 11 prosentin virhemääriä vuonna 2006-2007 prosenttiin 2016. Mutta minun on kuitenkin mainost, tai mainittava, että tämä on kuitenkin kynnyksen yläpuolella, kahden prosentin yläpuolella. Eli tämä on maatalouden kanssa. Perhe ei tarkoita aina välttämättä petosta tai tuhlausta. Nämä voivat olla hallinnollisia virheitä, tai vääriä tietoja tai että lomaket on täytetty. Sitten yritän selittää näitä yleisimpiä syitä ja kaikkein yleisimpiä virheitä välillä. Itse tarjouskilpailu on ollut suuri. On otettu mukaan näihin kululaskelmiin 42 prosenttia, sitten vakavia virheitä ja erheitä tarjouskilpailuissa säännöissä 30 prosenttia, samoin kuin projektit, toimet, jotka eivät ole säännön aikana, kun olemme tarkistelleet näitä, niin 135 transaktiota käyttivät yksinkertaistettua kustannusvaihtoehtoa. Ja niissä transaktioissa, jossa on käytetty tätä yksinkertaistettua vähemmän virheitä. Seuraavasta kuvasta haluaisin ihan nopeasti mainita muutaman näkökulman – asioista, joita haluaisimme muuttaa työssämme ensi vuonna liittyen siihen, miten menetelmää, jolla olemme arvioineet transaktioiden oikeudellisuuden ja oikeuden. Mutta tähän on nyt esitetty kohesiopolitiikan yhteydessä suuria muutoksia, esimerkiksi vuosittainen tilintarkastusmenettely ja tämä 2017 tarkastuslausumassa me yritämme siirtyä hieman tästä perinteisestä äh, siirtyä tästä perinteisestä tavasta arvioida äh, tämä oikeus äh, vastaavanlaiseen kuin me tähän luottaa, niin asteittain me voisimme siirtyä niin kutsuttuun lausuntojärjestelmään – mutta vuosina ajan olemme pyytäneet hän, niin voisimme ottaa tämän maantieteellisen erittelyn tarkemmin mukaan. Tämä on hyvin tärkeää, koska me kuulemme niin usein, että yksi tuen saaja tarkistetaan ei yksillisen taakan. Joten tällainen uudenlainen lähestymistapa auttaisi tuen saajaa. Ja tähän liittyy hyvin pitkälti tämä säännönmukaisuusnäkökulma, oikeudellisuus ja, ja säännönmukaisuus. Me tiedämme kaikki, että myös toimeenpano on asia, josta on puhuttu paljon viime vuosina – Siihen liittyy myös seuraava MFF ja ko- kohesio ja se, että kyetään näyttämään tuloksia kohesiopolitiikan täytäntöönpanosta. Yritän tässä nyt ihan nopeasti esitellä vuoden 2016 tavoitteensa täysin, mitkä osittain ja mitkä eivät lainkaan. Kun näette luvut, niin 58 prosenttia saavutti täysillisten ohjelmien kanssa saman suuntaisia ja saavuttivatko projektit nämä tavoitteensa. Ja vuosien saa keskitytään johonkin tiettyyn aiheeseen, jossa arvioidaan esimerkiksi maata, äm, liikennepolitiikkaa, sisävesistä, vaan kaikille kollegoille tässä, että näette, mitä on 2018 äh, putkessa ensinnäkin. Muita prioriteetti, mutta ei korkean prioriteetin äh, projekteja, jotka ovat äh, tärkeitä regivaliokunnalle, esimerkiksi tämä julkiset yksityiset kumppanuudet, tulossuuntautuneisuus, suuntautuneisuus, Ja tämä ei välttämättä liity tähän, mutta haluaisin mainita tämän, koska Jan Gregor kollegani esittelee tätä tuolla toisessa valiokunnassa. Eli tämä lausunto, jonka tuomioistuin teki näistä ehdotuksista seuraavaksi MFFksi. Eli tämä on tällainen äh, suuntaantava tärkeimmät viestit. Kaikkein tärkeintä on se, että hyvin määrit määritellään ensin EUn lisäarvo. Tämä on ehkä se pääviesti. Eli että tämä olisi tällainen konsepti määrävampi. Te näette tässä nämä viestit. Ja tämä asiakirja on myös mielenkiintoista teille saada hieman yksityiskohtaisempaa tietoa tästä uudesta lähestymistavasta. Ja tässäpä ihan nopeasti se, mitä minulla oli sanottavana. Thank you very much. Uh, we... Paljon kiitoksia. Me haluaisimme nyt käyttää mahdollisuutta hyväksemme ja pyytää kollegoja puhumaan tässä tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta ja haluaisin kiittää siitä, että muistutitte, että nämä edustaja vaan niistä, olkaa hyvä. Kiitos työtä tehdä säätelystä sellaista, että me tuemme jäsenmaitamme ja kaikkia kumppaneitamme ja kaupunkejamme siinä, että virheitä tapahtuu vähemmän. Ja näemme jatkuvan kehityskulun viime vuodelta, jos meillä on kasvua virhetasoissa. Tämä olisi väärä viesti. Erityisesti se, mitä sanoitte liittyen tähän luottamukseen. Itse asiassa on hyvin tärkeää ja työryhmäkokouksia ja aina sanotaan, että älkää aina niitä samoja esimerkkejä tuoko esiin. Ja kuten sanoitte, niin näitä tarkastuksiahan on maksimissa viisi. Te vuonna 2000 ja kun tarkastelen tätä kertomusta, minä sen ehdin selata läpi. Ja tämä on tilanne, jossa lisää kimmokkeita innovaatiolle. Pyritään antamaan eri hankkeiden yhteyksissä, jotta voisimme eh, tukea jäsenmaita, ja tämähän ei ole kenenkään muun kuin investointipankin käsissä. Investointipankki tukee ja tuki erityisesti edellisellä kaudella suuria hankkeita. Kun näin tämän esityksen, oli aivan selvää, aivan selvää se, kuinka tätä ohjataan. Yhdellä kädellä autamme jäsenmaita valmistelemaan ja toimeenpanemaan näitä suuria hankkeita ja toisella kädellä hallinnoimme niitä ja tämä oli yksi ja sama taho, joka hoiti näitä asioita, ja nythän luvut ovat laskeneet. Haluaisin todeta, että viime vuonna henkilöstön määrä on noussut ja projektien määrä laskenut. En tiedä, pitäisikö minun kysyä nyt teiltä vai Euroopan komissiolta tästä. Itse asiassa meidän täytyy päättää, jatkammeko me tätä Jaspers-projektia monissa jäsenmaissa. Meillä on tietyllä tavalla avoin kysymys vielä liittyen kaikkiin hankkeisiin nyt ymmärtäväni mukaan eh, hankkeiden valinnassa tilanne on ollut tietynlainen, mutta voisitko kertoa tästä hiukan enemmän? Joka tapauksessa minun on... Tulla. Ja pidän vielä enemmän siitä tiedosta, että, että sillä, missä käytettiin yksinkertaistettua eh, maksukustannusvaihtoehtoa, niitä oli vielä vähemmän Tämä merkitsee sitä, että mitä omnibusmenettelyssä on tehneet kohesiopolitiikan alueella, eli yksinkertaistaminen on aivan oikea tapa. Viime vuosina usein ajattelin, että virheet kohesiopolitiikassa riippuivat hyvin vaikeasta byrokraattisesta järjestelmästä, säännöistä. Ja toivon, että samanlaisella korkealla laadulla tulevaisuudessa, mutta yksinkertaisesti tuolla menettelyllä voimme huomattavasti vähentää virheiden määrää, jota tehdään kohesiopolitiikassa. Tämä on tieto ei pelkästään ihmisille, jotka ovat mukana hallinnossa, vaan myöskin ihmisille, jotka lukevat iltapäivälehtiä, Saksan Bild-Zeitung-lehteä, että satoja miljoonia jotenkin käytetään väärin pohjoispolitiikassa, että tämä on nyt hyväksin suureksi avuksi. No yksi kysymys. Ehkä ymmärsin väärin asian lauseen, että on virheitä joissakin kumppanuussopimuksissa. Voitteko selittää tämän vielä, koska minä en voi oikein ymmärtää, A yksityisen ja julkisen tahon välisissä kumppanuksissa. Ehkä tämä oli väärinkäsitys, koska minä ymmärsin, että, että tämä liittyisi jotenkin tilintarkastustuomioistuimeen. Kiitoksia. Okay, thank you very much. Paljon kiitoksia, edustaja Tomasic. Ei halua käyttää puheenvuoroa ilmeisesti. Nyt en näe muita koordinaattoreita salissa. Jatkamme Regi-jäsenillä. Edustaja Buda, olkaa hyvä. Da, mulțumesc foarte mult, doamna președintă, ehm, și mulțumesc pentru expunerea făcută. Minä kiitän teitä myös teidän esityksestänne. Viime... istuin, siis minä tulen siis Romaniasta. Eli nimenomaan tämä menettelytapa. Eli ensin pitää ottaa yhteyttä Brysseliin ja esimerkiksi sairaaloissa, mutta onneksi tässä nyt kuitenkin tehtiin muutoksia sääntöihin 2013 ja 2014. Yksinkertaistaminen ja normien selkeys. Eli yksinkertaisesti selitetty tämä on seksi, joten Joten Brysselin puolelta olisi ihan hyvä, että Bryssel olisi tavallaan vahvemmin mesulta, niin meillä on sitten vielä lisää siihen päälle, koska pelätään, että jotain tapahtuu. Joten olisi todellakin tärkeää, että Brysselistä käsin myös toimitaan, koska muuten tulee ongelmia. Olen kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitokset tästä. Nyt me jälleen kerran näemme, että suurin osa virheistä liittyy julkisiin hankintoihin ja tukikelpoisuuteensa ja puutteeseen tuen saajilla – mutta tämä julkishalkintakysymys haluaisin tietää, tuella tämä ongelma heidän tasollaan, vai onko tämä enemmänkin ongelma, joka ilmenee julkisella sektorilla? Molempien tahojenhan täytyy noudattaa näitä julkisen hankinnan sääntöjä. Jos kyseessä on enemmänkin ongelma, joka liittyy yksityisiin toimijoihin, meidän pitää... Haluaisin myöskin puuttua tähän tuloksellisuusulottuvuuteen meillä on puutetta sopivista indikaattoreista hankkeiden alussa. Tarkoittaako tämä sopivuus sitä, että indikaattorit ovat liian optimistisia, eivät ole sellaisia, että meillä ei aluksi ole minkäänlaisia indikaattoreja käytössä? Ja toinen kysymys, joka liittyy näihin kuluylityksiin. Tämä on jotakin, mikä voi olla hyvin vaarallista. Jos tämä liittyy julkishankintaan, tämän jälkeen hintaa nostetaan. Onko teillä näistä tilanteista lisätietoa? Todella pohdin, miten käytännössä tämä tapahtuu. Paljon kiitoksia. Nämä olivat kysymykset puhujat minun listallani. Nyt edustaja Ivanova, olkaa hyvä, jos teillä on Kiitos puheenjohtaja, kiitos näistä mielenkiintoisista kysymyksistä. Vastaan niihin siinä järjestyksessä, kun ne esitettiin. Ensin herra Van Nistelrooy, kiitos kysymyksestänne ja tästä myönteisestä arviosta, joka liittyy tavoitteeseen, että tehdään työtä paremmin ja että osoitetaan todisteita ja tuloksia vaikutuksesta, joka kohesiopolitiikalla on. Olen täysin yhtä mieltä kanssanne siitä, että hyvä suoritus, hyvät suoritukset lisäävät luottamusta, samoin myöskin yksinkertaistaminen. Mitä tulee Jaspers-kertomukseen, Oskar Herikson jäsen, joka vastasi kertomuksesta. Varmasti kyllä olette jo yhteydessä häneen saadakseen lisätietoa asiasta. Tuo kertomus on hyvin kriittinen. Suosittelemme komissiolle erinäisiä toimia, joihin pitäisi lyhtyä, että pitäisi ottaa enemmän valvontaa sellaisessa suunnittelussa, joka liittyy Jaspersiin, niin että se voitaisiin asteintaan saada päätökseen sitten, kun sen päätavoitteet on saavutettu, ja että ryhdytään välittömiin toimiin riskien vähentämiseen ja katsottaisiin puolettomuuden, puolettomuuden lisäämistä silloin, kun haetaan miksi neuvonantaja tukea ja että ohjannetaan tuki projektien mukaisesti ja niin, että keskitytään ennen kaikkea neuvonantamiseen tärkeimmissä hankkeissa, että sopeutetaan Jaspersin kapasiteetin kehittämistoimet aikaa myöten jäsenvaltiossa niin, että annetaan houkut siitä vastaava kiinnostumistuminen jäsen. Varmaankin pystyy antamaan teille yksityiskohtaisempaa tietoa kahdenvälisessä vuoropuhelussa. Rova Kreel, todellakin, kuten mainitsitte, virhetaso laskee – ja yksinkertaiset ratkaisut, maksurat, kustannusratkaisut osoittavat ne, nämä vaihtoehdot, jotka liittyvät näihin yksinkertaistettuihin kustannuksiin, osoittavat, että kun niitä käytetään, niin vaikutus on toisenlainen. Ja mutkikkaat järjestelmät, jotka liittyvät sääntöihin, olen täysin ryhmä teidän kanssanne tästä, että kun puhumme, koska nyt on puhuttu varmaan jo yli kymmenen vuoden ajan tästä ongelmasta on korkean tason työryhmä ja, ja tavoitteena asiakirjassa, jota olemme kehittelemässä, äh, tiedotusasiakirjassa, jota kehittelemme työllisyystoimistoissa, ottaisi huomioon se, mitä on tähän mennessä tehty asian puitteissa, niin että luotaisiin yleiskatsaus kaikista esityksistä, mitä te voisitte sitten paremmin tehdä päätöksen asiasta. Haluaisin kuitenkin mainita, sen merkityksen, joka on sillä, että mitataan oikeita asioita. Kun puhutaan näistä kumppanuussopimuksista, ymmärsitte ehkä väärin tämän äh, kertomuksen olin tekemässä näistä julkisen ja yksityisen sektorin välistä kumppanuuksista äh, ja näistä kumppanuussopimuksista, mutta kumppanuussopimuskertomus on myöskin jo julkaisema kertomus, joka on hyvin tärkeä, koska se käsittelee tavallaan ongelmaa, joka liittyy yksinkertaistamiseen ja siihen, että aika ajoin on liikaa indikaattoreita, että ne sitten rasittavat koko ketjua, ei pelkästään avun, avusta hyötyjiä, vaan myöskin niitä, jotka mittaavat tätä. Ja siis periaatteessa koko prosessia voimme sitten nähdä, että on luotu tuhansia indikaattoreita alueellisella tasolla, kaikilla mahdollisilla tasoilla, joita voidaan kuvitella, joilla sitten mitataan kaikenlaista, aikaa jo sellaistakin, mitä ei välttämättä tarvitse mitata. Viime kädessä on hyvin vaikea harmonisoida ja saada aikaan jotakin eh, merkityksellisiä johtopäätöksiä kaikista tiedoista. Ja suosittelemmekin tuossa kertomuksessa, että keskeytetään eh, turhien indikaattoreiden käyttäminen, koska ne eivät oikeastaan auta. Ne mittaavat jotakin, mutta ne eivät viime kädessä auta meitä mittaamaan suoritusta ja tulosta. Ja tässä on tehtävä ero siinä, että mitataan tulosta ja sitten sitä, mikä on output, joka syntyy tästä. Eh, siis tämä liittyy nimenomaan tähän, mitä, me sitten, mitä meidän viime täytyy mitata, mikä mikä on tarpeen. Jos mitataan tietä, jo, sitten kun katsotaan, mikä, kun tie on rakennettu, mikä mitä vähenevät ruuhkat, mitä, mitä, miten se vaikuttaa CO2-päästöihin. Nämä voisivat olla sellaisia vaikutuksia, joilla olisi merkitystä kestävyyden kannalta. Eivät kuitenkaan tämän lopputuloksen kannalta, joka on sitä, että pelolle on laitettu asfalt, alueellisia lentoasemia, joita on rakennettu, mutta ei oikeastaan ole käytetty tarkoituksen mukaisesti. Tämä on erittäin selkeä esimerkki. Herra Buddha on ikävä kuulla, että ajattelette, että tilintarkastustuomioistuin on pää liikaa tarkastuksia, liikaa äh, valvontaa, joka saattaa tehdä prosessista hyvin vaikean. Ja tunnustan, että äh, totesin siis omassa puheenvuorossanikin sen, että tämä on yksi syy siihen, miksi haluamme muuttaa lähestymistapaamme ja äh, miten arvioimme sitä, miten toimitaan sääntöjen mukaan työhön silloin tämä tarkastusten taso tulee varmasti olemaan alhaisempi. Toisaalta me emme voi luopua täysin valvonnasta, koska olemme vastuussa eurooppalaisille veronmaksajille jokaisesta eurosta, joka käytetään. Ja tärkeintä on, ei ole hyväksi. Rova Maletic, kysyitte julkisen hankinnan virheistä. Me emme tee siinä jaottelua sen mukaan, onko edunsaaja julkinen vai yksityinen taho. Me vain katsomme transaktioita, tutkinta tehdään, onko kysymys julkisesta tai yksityisestä tahosta. Meillä on ehkä tulossa erityisiä erityiskertomuksia julkisista hankinnoista, mutta meillä on sellainen, joka on muutaman vuotta sitten tehty, joten jos haluatte lisää teknistä tietoa siitä, miten suhtaudumme julkis, mikä on edunsaaja. Mitä tulee sitten asianmukaisiin indikaattoreihin, niistä käsittääkseni jo puhuin aiemmassa vastauksessa. Kiitos. Mr. Buddha asks for... Paljon kiitoksia, edustaja Buddha. Vastaus lyhyt, olkaa hyvä. Haluaisin hieman tarkentaa. En sanonut, että tilintarkastustuomioistuin on suuri vihollinen tälle absorptiolle. Ei kysymys ei ollut Brysselin tilintarkastustuomioistuimesta, vaan se, mitä te täällä teette, on nimenomaan asioiden selkeä. Joten eh, niin minäkin olen miettinyt sitä, että miksi näin on. Ovatko menettelytavat sitten niin eh, erilaisia eri jäsenvaltioissa? Miksi on niin paljon eroja? Eh, kaupunginjohtajat ja pormestarit kysyvät sitä. Miksi Puolassa tarvitaan kymmenen sivun niin, että Brysselistä käsin pitäisi puuttua tähän. Pitää luoda mekanismeja niin, että näitä menettelytapoja yksinkertaistetaan jäsenvaltioissa. Koska ihmiset ovat tyytymättömiä. Kunnassa sama sääntö tulkitaan toisin. Ihmiset haluavat käyttää näitä rahoja, mutta siihen liittyy ongelmia. Tämä oli lyhyt vastaus siis. Olkaa hyvä. Kiitos, oli täysin yhtä mieltä kanssani, miksi tämä vastaanotto, vastaanottokyky on niin vaikea asia. Jos te ette olisi löytynyt vastausta, pysty vastaamaan yhdessä minuutissa, mutta ehkä, ehkä osittainen vastaus löytyy tulevasta kertomuksesta, joka käsittelee tätä paremmin vastaanottokykyä. Nimittäin tulemme tekemään tulevina kuukausina ovat, mutta mutta kun, sitten kun kertomus on julkinen, varmastikin löytyy vastauksia. Toivon ainakin niin. Thank you. Thank you very much, Paljon kiitoksia, edustaja Ivanova. Meillä ei ole lisäkysymyksiä, mutta minulle tämä on merkki. Ensimmäisen kerran vielä. täällä. Meillä oli erittäin paljon kysymyksiä ja nyt me käymme jatkuvaa keskustelua, joka rakentaa tällaista luottamusta. Paljon kiitoksia ja kiitoksia tästä keskustelusta sekä kysymyksiin vastaamisesta. Me tulemme jatkamaan tätä työtä tilintarkastustuomioistuimen kanssa paljon. 30 minuutin tauko, sillä odotamme komissaarissa Domkovskissa. Olkaa hyvät ja olkaa takka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 tämän, tämän, tämän

Good afternoon, ladies and gentlemen, again. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Jälleen kerran tämän lyhyen tauon jälkeen minulla on ilo toivit, toivottaa vieraspuhujamme tervetulleeksi. Äh, Valdis Dombrovskis, varapuheenjohtaja Euroopan komissiossa euro- ja sosiaalidialogikysymyksissä, kuten äh, talouden vakauden ja pää oma markkinaunionin vastuukysymyksissä. Me pääasiassa nyt keskustelemme rakenneuudistuksesta. Kuten tiedätte, me olimme näiden ohjelmien vastuuvaliokuntana niitä valmistellessa ja meille ilmoitetaan säännöllisin väliajoin siitä, kuinka ohjelma kehittyy komissiolta. Paljon kiitoksia tästä yksityiskohtaisesta tiedosta ja lopultakin Viime vuoden lopulla komissio esitteli lainsäädännöllisen ehdotuksen ähm, talous- ja rahaliiton vahvistamiseksi. Yksi näistä lainsäädännöllisistä aloitteista on sellainen, että meidän valiokuntamme on vastuuvaliokuntana asiassa. Tarkoituksena on kasvattaa SRSPtä ja tukea euroalueen lähentymistä eri ohjelmatoimin meillä on mahdollisuus käsitellä näitä asioita puheenjohtaja Dombrovskisin kanssa tänään, joten me haaskaisi nyt aikaa. Annan hänelle heti puheenvuoron. Tämän jälkeen jäsenet voivat... Uh, thank you for this, uh, puheenjohtaja, uh, hyvät herrat, kiitos tästä kutsusta, mahdollista keskustella rakenteellisen uudistuksen tukiohjelmasta, sen suunnittelusta ja toimenpanosta, joka toimenpiteillä tähtävät kasvun kehittämiseen niin, että tehokkaammin käytetään EUn varoja ja rakennerahastojen varoja. Rakenneuudistukset ovat ratkaisevan tärkeitä kohesioiden lähestymiselle ja osallistavalle kasvulle. Kokemus osoittaa, että kunnianhimoiset uudistukset nykyraistavat taloutta, lisäävät kilpailukykyä, lisäävät investointeja ja saavat lisää työpaikkoja. Ne myös auttamat vähentämään eroja, rakenteellista epätasapainoa EUn jäsenvaltioiden ja alueiden kesken. Tällä, näillä osaltaan edistämme nimenomaan sitä, että lisätään eh, eh, EUn jäsenvaltioiden ja alueiden kesken. Tällä, näillä osaltaan edistämme nimenomaan sitä, että lisätään eh, vahvistetaan jäsenvaltioiden kapasiteettia toimia, saadaan korkean tason julkisia palveluita ja oikeusvarmuutta. Näiden kautta voidaan lisätä myöskin julkisen hallinnan tehokkuutta, mitkä ovat tärkeitä taloudelliselle ja sosiaaliselle yhteenkuuluvuudelle. Rakenneuudistukset eivät pelkästään luo ympäristöä, joka lisää investointia ja kasvuja ja työpaikkoja. Luomista myös auttavat eu taloutta kestämään shokkeja ja edistävät osaltaan taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja siksi rakenneuudistukset ovat myös hyvin tärkeä rakennuspalikka sille, että saadaan talouksia tehokkaasti toimeen. Jäsenvaltioiden usein täytyy selviytyä haasteista, joihin liittyy hallinnollisen, koskevat hallinnollista kapasiteettia. Näillä on siis merkitys näillä ohjelmilla ja jäsenvaltiot ovat ymmärtäneet tämän. Nyt, nyt on hyvä, kun hyväksyn tämä ohjelma, tämän hanketta ja yli puolet niistä on jo viety loppuun. Loppu niistä on pitkän tähtäyksen hankkeita, jotka ovat edelleen kesken. Valmistavista toimista on annettu tukea Slovenian viranomaisille, jotta voidaan saada tehokkuutta eh, siinä, että on hoitamattomia velkoja PK-yritysten jonan euron edestä. Ja tälle vuodelle 24 valtiota on esittänyt 400 44 152 eh, miljoonan edestä, joka on viisi kertaa suurempi kuin budjetti, joka on käytössä näihin hankkeisiin. Kriteerien tukea ja olemme pyrkineet saman läheisen koordinaattorin eh, aikaan komission muiden tahojen kanssa ja jäsenvaltioiden kanssa niitä ole päällekkäistä rahoitusta niistä saa tukea julkisen hallinnan ja kodin osalta 18 prosenttia on sellaisia, että kysymys on äh, varo- tuloista ja rahoitussektoria. Ohjelma osaltaan voimakkaasti myöskin johtaa unionin politiikan johdonmukaisen toimeenpanon edistämiseen 9 prosenttia kaikista haluallisen äh, sopeuttamisen ohjelmien puitteissa – ja näissä yllättömyyksiä pääomamarkkinoin, pääomaunionia ja energiaunionia ja unionin lainsäädännön toimeenpanoa. SRSP on kokonaisuudessaan ollut olemassa vasta yhdeksän kuukautta, mutta komissio on kuitenkin pystynyt saamaan aikaan ensimmäistä tukea paikan päällä, kuten luvattiin jo syksyllä. Kohtaa erityiset tarpeensa. Sen lisäksi tukihankkeet toimet ovat myöskin tärkeitä ajatellen ulottuvuutta, joka liittyy alueellisuuteen ja rajat ylittävyyteen Baltian maiden osalta. Otimme käyttöön yhteispalttilainen joukkoverkon jotain strategista maasta, joilla voidaan tukea toimintaa toisessa maassa. Tätä kautta myöskin pyrimme edistämään yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken. Näin on esimerkiksi terveydenhuollon tuen alueella, jossa jäsenvaltiot panevat toimeen hankkeita, jotka liittyvät maakohtaisiin suosituksiin, pyrkii saman aikaan tehokkaampaa, jotka siis Slovakiassa on tullut, jossa annetaan tukea sille, että luodaan lisää potentiaalia investointihankkeen määrittämisessä, jotka voivat saada aikaan, jos on EU-tason e investointivälineitä, kuten esimerkiksi ESIRI tai kansallisia rahoitusvälineitä ja rakennerahastoa. Liettuassa autamme kehittämään strategista hallintoa. Not yet adopted the finance. Emme vielä tehdä tehneet rahoituspäätöstä tälle vuodelle, mutta voin kertoa teille, että hankkeita on, jotka tukevat eh, Euroopan rakenteellisen investointirahaston toimeenpanon toteuttamista, varojen käytön nopeuttamista ja jos pitää myös tämä muiden rahoitusvälineiden käyttöä. SRKn päällä yleinen eh, kiinnostus menee pitemmälle kuin mitä eh, tällä hetkellä varoja on käytettävissä tämän ohjelman puitteissa. Selkeästikin on tarvetta ajatella niitä jäsenvaltioita, jotka haluavat ottaa käyttöön euron, jotta ne voivat todellakin edistää lähentymistä ja samat aikaan taloudellisia sosiaalisia rakenteita, jotka ovat kestävämpiä niin, että ne pystyvät sujumaan SRSP-pakettia niin, että se liittyisi tähän EMU-hun ja myöskin eh, pyrittäisi tukemaan euroalueen ulkopuolisia maita matkalla kohti eurovyöhykettä. Eh, olemme pyrkineet myöskin vahvistamaan SRSPtä 18 miljoonaa lisärahoituksella EU-budjetista vuoteen 2022 kyhdessä mahdollisuutta on tarkoitus hyödyntää artiklan 11 pohjalta SRSP-asetuksessa niin, että voidaan äh, teknistä tukea antaa äh, ja käyttää esiriä. Luotan siihen, että Euroopan parlamentit voi tukea meidän ehdotuksiamme. Kiitos. Thank you. Olemaan laajoja, mutta aloitamme nyt poliittisten ryhmien edustajista. EPPn puolesta edustaja Novakov. Your commissioner. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen. Haluaisin ensin onnitella teitä siitä, että olette täällä uusin mahdollisuus jäsenvaltiolle. Ja jos minun pitäisi vetää tässä yhteys muihin tuotteisiin, niin se on ihan niin kuin uusi älypuhelin. Jotkut ja parasta on kuunnella asiakkaita silloin, kun näitä laaditaan, eli jäsenvaltioita tämän palautteen pohja, jotta se voisi toimia tällä kapasiteetilla. Miksi teidän äh, ponnisteluidenne jälkeen monissa jäsenvaltioissa, jotka osoittavat kiinnostusta tähän ohjelmaan, äh, jäsenvaltioille annettiin äh, annettiin äh, lupaus. Äh, Olin budjettiasian valiokunnassa. Olen kuullut äh, myös kollegoilta, jotka nyt ovat budjettivaliokunnassa, että mahdollisuus käyttää joustovälinettä eivät ole kovinkaan hyvät. Olin hämmästynyt siitä, että teidän ehdotuksenne voitte todellakin vahvistaa, että tämä jousto on mahdollista ja jos komissio voi todellakin vahvistaa sen, että tälle kahdeksalle on erittäin hieno väline ja sitä käyttävät monet jäsenmaat, jopa 24 ovat osallist, on osallistunut. Täytyy varmistaa se, että tämä on mahdollista myöskin joustovälinettä ajatellen, sillä emme voi tätä viedä kohesiopolitiikasta itsestään. Kun ajattelemme vanhaa säätelyä, ne pystyvät ehdottamaan myöskin uudistushankkeita, jotka ymmärrän kyllä, että ehkäpä me emme ole vastuussa siitä, että herra Juncker nauttii nyt hyvää PR. Eihän tämä ole parlamentin tehtävä. Tästä kuulin, sillä meillähän on kohesiorahasto olemassa, joka tukee jäsenmaita myöskin euroon liityttäessä meillä on jo myöskin. Rahastoista ovat alueellisia virkamiehiä. Ja me olemme keskustelleet hyvin laajasti, kun otettiin käyttöön SRSP, millä tavalla ratkaista mahdolliset konfliktit kansallisella tasolla, joka on vastuussa SRSPn täytäntöönpanosta suhteessa ratkaista mahdolliset konfliktit kansallisella tasolla, joka on vastuussa SRSPn täytäntöönpanosta suhteessa alueelliseen tasoon, joka mhm. täytäntöönpanee tämän. Millä tavalla voimme varmistaa, että ei tehdä sellaisia ehdotuksia, ettei tehdä ehdotuksia, miten te näette, että SRSP voisi tehdä yhteistyötä ja luoda synergiaa, mutta sillä saattaisi olla myös ongelmia tämän uuden täytäntöönpanovälineen kanssa – ja millä tavalla nämä kaksi toimivat yhdessä ja mitä eroja tässä? Thank you very much. There... Paljon kiitoksia. Ellei muita puheenvuoropyyntöjä ole tai kysymyksiä ole, on teidän vuoronne vastaava komission jäsen, olkaa hyvä. Kiitos arvoisat jäsenet kysymyksistä ja kommenteista. Ehkä tällainen yleisesitys, että rakennusostotukiohjelman suuruuden lisäämisestä. Sitten on erillisiä ehdotuksia, jotka koskevat jälkeen ja myöskin hahmotelmat eri vaihtoehdoista, jotka liittyvät monivuotisen rahoituskehyksen tiedottamiseen, jotka hyväksyttiin viime viikolla. Minä keskityn kaikki näihin aiheisiin, mutta totta kai ennen kaikkea keskityn SRSP-hen, ja se on se, mistä minä ensisijaisesti vastaan komissiossa ja MFFstä vastaan komissiosen Oettinger ja komission jäsen Kretsu vastaa sitten suoraan yhteydessä rakenteen uudistusten tukiohjelmaan ja meidän tuksemme lisätä ohjelman suuruutta. Perustelut on varmaankin selvät. Me näemme tällaista kysyntää jäsenvaltioissa, joka ylittää huomattavasti käytössä olevat varat syytä vahvistaa tätä tukea. Ja kysymys nousee sitten siitä, mistä nämä rahat tulevat. Ja tämä todellakin on se, mitä me ehdotamme, siis että käytettäisiin joustavuusvälinettä. Sitten kysymys, joka koskee kokonaisbudjettiamme. Me edelleenkin ajattelemme, että